Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Meillä on erittäin vaativat viisi vuotta edessämme ja olen vakuuttunut siitä, että ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionille. Kriisillä on ollut todella vakavat seuraukset useissa maissa. Nuorisotyöttömyys on noussut tasoille, joita ei voida hyväksyä hyvin suurissa osissa Eurooppaa. Tässä on meidän haasteemme. Euroopan unionin on vastattava ihmisten tarpeisiin. Seuraavat viisi vuotta ovat tärkeät, jotta voidaan palauttaa luottamus tähän instituutioon. Siksipä työllisyyttä, kasvua, oikeudenmukaisuutta ja demokraattista muutosta koskevan agendan on oltava menestys. Tätä agendaa panee täytäntöön vahva tiimi yhteistyön kautta. Tässä yhteistyössä minä näen Euroopan parlamentin yhtenä komission tärkeimmistä kumppaneista. Haluan luvata, että teen kaiken mahdollisen, jotta Euroopan parlamentin ja komission välillä olisi hyvää yhteistyötä. Entisenä pääministerinä ja parlamentin jäsenä arvostan kovasti parlamentin panosta, kun etsitään ratkaisuja ja kun pannaan täytäntöön yhteistä agendaamme EUn kansalaisten e-, etu mielessämme. Hyvät jäsenet, minulla on suuri kunnia olla täällä tänään ja nöyrästi olen ehdolla mm, komission varapuheenjohtajaksi, joka vastaa energiaunionista. Minun kotimaani Slovenia liittyi Euroopan unionin perheeseen kymmenen vuotta sitten. Minulle tämä oli unelmien täyttymys. Minä ja sukupolveni tietävät, että Euroopan unioni on se paikka, jonne me kuulumme. Se on ratkaisu, ei ongelma ja energiaunionin luominen sitä kautta, että tuodaan yhteen jäsenvaltiot energia- ja ilmastopolitiikan alalla, siitä todellakin voi tulla tärkeä osa Euroopan kriisinratkaisustrategiaa. Näin puheenjohtaja Juncker sanoi, ja tämä on myös minun visioni. Energiaturvallisuuden takaaminen ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky maailmanlaajuisilla markkinoilla sekä kestävän vihreän kasvun edistäminen ovat meidän aikamme suuria haasteita. Vasta vähän aikaa sitten olin vielä Eurooppa-neuvoston jäsen ja ymmärrän kyllä, kuinka monimutkaisia energiakysymykset ovat olin hyvin aktiivisesti hyvin kiinnostunut strategisista keskusteluista EU:ssa ja sitouduin täysin siihen, että pannaan tarpeelliset toimenpiteet täytäntöön kansallisesti. Olen esimerkiksi ylpeä siitä, että minun pääministerikaudellani kotimaani Slovenia vihdoin ja täysin pani täytäntöön kolmannen energiapaketin. Hyvät naiset ja herrat, astuin pääministerin tehtävään äh, nuoren valtiomme vaikeimmassa, yhdessä vaikeimmista vaiheista. Äh, se oli tarkkaan harkittujen ja johdonmukaisten politiikkojen kautta, että onnistuimme ähm, vetämään Slovenian ulos vaikeimmista, äh, yhdestä vaikeimmista talouskriiseistä. Ja minä olen tottunut työskentelemään erittäin stressaavassa ympäristössä, mutta joskus tarvitaan myös naisen pehmeää kättä, jotta tilanne rauhoittuisi. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan sen nimityksestäni komission jäsenehdokkaaksi. Te tiedätte, että määräaika jäsenehdokkaiden nimien antamiselle oli heinäkuun loppu, koska koalitio puolueiden välillä ei päästy yhteisymmärrykseen yhdestä ehdokkaasta. Meillä oli vain kaksi vaihtoehtoa. Joko me emme lähettäisi yhtään, yhtään ehdokkaan nimeä Brysseliin ja odottaisimme, että uusi hallitus tekisi sen syyskuun lopussa niin voitte kyllä arvata, millaisia seurauksia tällä olisi ollut uuden komission nimittämisprosessissa. Tai sitten lähettäisimme listan eri vaihtoehtoista. Meillä oli sitten kolmen nimen lista, jossa oli myös minun nimeni, ja lopullisen päätöksen teki puheenjohtaja Juncker. Nämä ovat tosiseikkoja. Ja nyt haluaisin palata tähän yhteiseen haasteeseemme, nimittäin energiaunionin luomiseen. Minun kotimaani ei ole ainoa EUn jäsenvaltio, joka maantieteellisen tilanteensa takia on sillä on ongelmia energiaturvallisuuden suhteen. Se on esimerkiksi liiallisen riippuvainen yhdestä EUn ulkopuolisesta energiantarjoajasta. Siksi en uskokaan, että EUn jäsenvaltiot pystyvät ratkaisemaan näitä energiakysymyksiä yksin. Me tarvitsemme vahvaa Eurooppaa, joka puhuu yhteen ääneen kansainvälisillä areenoilla ja hyvin toimivat sisäiset energiamarkkinat. Luvut kertovat, kuinka tärkeää on, että energiaunioni saadaan toteutettua. EU tuo 53 prosenttia energiastaan. Joka päivä tuomme EU-hun miljardin arvosta energiaa. 2013 energiakustannukset olivat 400 miljardia euroa ja tämä oli viides osa kaikesta tuonnistamme riippuvuus tuonnista on itsessään jo riski, mutta jos se yhdistetään riippuvuuteen yhdestä tarjoajasta, niin tilanne saattaa karata hallinnasta. Tosiseikka on se, että meillä on kuusi jäsenvaltiota, jotka riippuvat täysin yhdestä kaasutuottajasta, kun monet muut jäsenvaltiot riippuvat siitä 60 prosenttisesti. Siksipä meidän visiomme onkin tärkeä ja visio on se, että jäsenvaltiot yhdistyvät vahvaan energiaunioniin, jossa on tulevaisuuteen tähtäävää ilmastopolitiikkaa. Energiaunioni, vihreä kasvu ja ilmastotoiminta kuuluvat yhteen. Minun visioni on vahva energiaunioni ja se perustuu kolmelle pilarille. Meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita ja vahvistaa energian turvallisuutta energialähteiden monipuolistamisella, infrastruktuurin yhdistämisellä ja yhdistämällä ottamalla mukaan kansainvälisiä energiamarkkinoita. Lisäksi meidän on edistettävä uusiutuvia energialähteitä, laajennettava Euroopan johtajuutta tutkimuksessa, kehityksessä, teknologiassa, kannustettava investointi prosenttiin eh, niin, että pääsemme kohti vähähiilistä taloutta ja eh, myöskin kannustaa kilpailukykyisiin energian hintoihin. Ja kolmanneksi meidän on edistettävä kestävää kehitystä ja vihreää kasvua meidän on saavutettava 2020 tavoitteet ja asetettava kunnianhimoiset tavoitteet vuodelle 2030, kannustettava energiakulutuksen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Olen täysin tietoinen siitä, että äh, nykypäivän näkökulmasta saattaa näyttää siltä, että avainkysymys energiaturvallisuuden alalla EU:ssa on suhteet Venäjään. Kyllä lyhyellä tähtäimellä kaasu äh, saannin turvaaminen on varmasti asia, joka meidän on kiinnitettävä huomiota, mutta me emme saa pysäyttää toimintaamme sitten. Meillä on muitakin pitkän tähtäimen riskejä, jotka saattavat olla vielä vaarallisempia Euroopalle ja kansalaisille. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja samalla Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn lisääminen ovat meidän agendamme pääprioriteetteja. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun saamme toteutettua sisäiset energiamarkkinat ja saavutamme ilmastotavoitteemme 2020-2020 paketin toteuttamisella ja suuren investointipaketin avulla, niin tällä tavoin pystymme vastaamaan sekä taloudelliseen että ilmastohaasteeseen. Ainoastaan investointi energiainfrastruktuuriin, puhtaaseen ympäristöystävälliseen teknologiaan ja energiatehokkuuteen voi saada, auttaa meidät ulos tästä energian sannin dilemmasta. Hyvät naiset ja herrat, tämä vaatii tietenkin sekä aikaa että työtä, ja se vaatii yhteistyötä toimielinten välillä. Haluaisin vakuuttaa teille, että olen täysin sitoutunut tekemään yhteistyötä tämän valiokunnan, tämän parlamentin ja ITRE ja Envi-valiokunnan kanssa. Meidän tulee analysoida näitä haasteita yhdessä ja päättää yhdessä toimista, joilla voimme toteuttaa energiaunionin ja ilmastotavoitteet. Tämä tulee sitten muuttamaan kurssia meidän täytyy edistää talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja ja samanaikaisesti vähentää energian kulutusta ja vahvistaa energiaturvallisuutta. Me tarvitsemme äh, ympäristöystävällisempää energiaa ja vihreää kasvua tulevina vuosina. Eurooppa on osoittanut, että on mahdollista saavuttaa talouskasvua ja vähentää energiankulutusta samanaikaisesti, mutta meidän on mentävä pidemmälle ja kansalaisemme tietävät sen. Jos otatte huomioon sen, että melkein 50 prosenttia kaikesta energiasta käytetään lämmitykseen ja jäähdytykseen, niin on selvää, että meillä on vielä paljon mahdollisuuksia energian säästöön voimme tässä napata kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja enemmänkin. Mm, rakennusten saneerauksessa voidaan luoda työpaikkoja ja samalla myös vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vähentää EUn riippuvuutta energian tuonnista. Tällaista kestävää kasvua Eurooppa tarvitsee. Teen kaikkeni, jotta merkittävä osuus tuosta 300 miljardin investointipaketista, josta puheenjohtaja Juncker puhui, annettaisiin energiatehokkuushankkeeseen, jotka edistävät vihreää kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Tämä on oikea tie Euroopalle. Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, niin meidän on tehtävä yhteistyötä ja keskityttävä tärkeisiin hankkeisiin myös komissiossa työllisyys, kasvu, oikeudenmukaisuus ja demokraattisuus muutosta edistävän agendan puitteissa aion olla aktiivinen kahdella osa-alueella. Aion myös johtaa mm, ja koordinoida äh, komission jäsenten työtä, mm, jotka käsittelevät energiaunionia. Varmistan, että ideat äh, ja ratkaisut, jotka tulevat eri osa-alueilta, integroidaan mm, koordinoidusti ja annan tukea varapuheenjohtaja Kataisella tässä eh, pääprioriteetissa, nimittäin työllisyys, kasvu ja investoinnit. Teen myös läheistä yhteistyötä korkean edustajan ja varapuheenjohtaja Federica Mogherinin kanssa varmistaakseni, että meidän politiikkamme toimii tehokkaasti myös kansainvälisesti. If you wish, one sentence to... Vielä yksi virke. Your attention. Thank you. Okay. <laughs> Hyvä